jonka aiheena on Kosovon yhdentyminen Euroopan unioniin. Ensimmäisenä puheenvuoron saa ministeri Kunders jälleen kerran. Thank you very much, uh, Madam Chair. Kiitoksia paljon puhemies ja arvon jäsenet. Ensinnäkin haluan todeta, että se, että hiljattain hyväksyitte Kosovon vakauttamissopimuksen, se oli hieno asia. Se oli tervetullut. Nyt teemme yhteistyötä neuvoston kanssa, jotta tämä sopimus saataisiin voimaan mahdollisimman nopeasti. Vakaus- ja assosiaatiosopimus on ensimmäinen kaiken kattava sopimus EUn ja Kosovan, väl, Kosovan välillä. Minun nähdäkseni tämä lähettää tärkeän poliittisen tu- tukiviestin, ja se on tärkeä Kosovan tulevaisuuden kannalta. Hyvin paljon tulee nyt riippumaan siitä, kuinka sopimukset pistetään täytäntöön. Kosovon kansalaiset näkevät konkreettista hyötyä sopimuksesta, sikäli mikäli kaiken kattava uudistusprosessi onnistuu. Siksi on tärkeää Kosovon puolella keskittyä sopimuksen täytäntöönpanoon erityisestikin, kun on kyse oikeusvaltion periaatteen parantamisesta ja oikeuslaitoksen riippumattomuudesta. Kosovon täytyy niin ikään vahvistaa taistelua järjestäytynyttä rikollisuutta ja korruptiota vastaan, koska on edelleenkin vakava ongelma. Sen lisäksi sen pitäisi saada korkean profiilin tapaukset hoidettua kuntoon. Poliittinen jumiutunut tilanne Kosovossa on asia, joka täytyy nopeasti saada ratkaistua. Me tuomitsemme kaiken tyyppisen väkivallan, jolloin me vaatimme, että kaikki osapuolet ryhtyä todelliseen poliittiseen vuoropuheluun ja ryhtyä pistämään täytäntöön Kosovon Eurooppa-uudistusagendaa. Vahvaa poliittista tahtoa tarvitaan kaikilta poliittisilta toimijoilta, jotta tämä vaikea sisäinen tilanne saadaan purettua ja Kosovo voi edetä eteenpäin. Poliittinen sopu on erittäin tärkeä, mikä on vahvistaa tätä eurooppalaista prosessia jonka assosiaatiovakaussopimus saa liikkeelle. Nämä asiat, vakaus ja assosiaatio kulkevat käsikädessä. Tässä yhteydessä pitäisi saada edistystä aikaan myöskin, kun pyritään normalisoimaan suhteet Serbian kanssa, niin kuin juuri äsken tuli todettua aiemman keskustelun yhteydessä. Eli vakauttaminen selkeästi ole näkyvää, konkreettista, hyvin vaikea on päästä assosiaation tilkään eteenpäin. Olemme nähneet hyvin, hyvinkin positiivista kehitystä Belgradin ja Pristinan välisessä vuoropuolessa viime vuoden aikana. Tärkeitä sopimuksia saatiin aikaan merkittävä saavutus, eikä tämä poliittisesti ole aina helppoa. Tie on kuitenkin erittäin, tai erittäin poliittisesti herkkä kysymys edelleenkin on vielä ratkaisematta. Kosovon täytyy voida nopeasti pistää täytäntöön oma osansa tästä sopimuksesta, huolimatta siitä, että sillä on sisäisiä vaikeuksia sisäpoliittisia vaikeuksia. Tässä suhteessa viime viikon kokous pääministeri ministeri Mustafa ja Muticic tasolla oli erittäin tärkeää, koska kumpikin tosi, tosi kuinka tärkeä vuoropuolen maiden välillä. Neuvosto tulee tarkalleen seuraavaan tätä kehitystä. Jatkossakin me tuemme Kosovoa. Erityisesti painotamme sitä, että yhteiskunnallisia ja taloudellisia uudistuksia täytyy voida edistää mukaan luettuna rahoitusapu ja tekninen apu, talouskasvua ja työllisyyttä täytyy edistää. Nämä ovat Kosovon kansan kannalta tärkeitä asioita. Vielä muutama kommentti, jotka liittyvät tähän viisumihelpotusprosessiin. Tämä on tärkeä poliittinen prioriteetti Kosovon kannalta. Komissio antoi hiljattain kertomuksen, jonka mukaan Kosovo on jatkuvasti ja tehokkaasti saanut edistystä aikaan kaikilla osa-alueilla, jotka liittyvät viisumin helpotus edistys- tai etenemissuunnitelmaan. Kuitenkin kahdeksan vaatimusta täytyy vielä täyttää. Näistä neljä ovat tärkeitä prioriteetteja. Uskon, että nyt on tärkeää Kosovon kannalta tehdä työtä näiden osa-alueiden ratkaisemiseksi. Sitten kun kaikki kriteerit on toteutettu ja ehto, ehtoihin vastataan, sitten neuvosto pohtii päätöstä. EULEX-operaatio on edelleenkin sellainen, joka tukee oikeusvaltion periaatteen kehittämistä Kosovossa. Kiitos. Kiitos ministerille tästä puheenvuorosta ja keskustelun avauksesta. Nyt sitten komission jäsen Haan, olkaa hyvä. Madam President, uh, minister... Puhemies, ministeri, hyvät naiset ja herrat. Kaksi viikkoa sitten olin täällä parlamentissa puhumassa ja kiitin siitä, että parlamentti on tukenut EUn ja Kosovon välisten suhteiden kehittymistä ja että on autettu kasvu- ja vakaussopimuksen toteuttamisesta, joka neuvoteltiin Kosovon kanssa. Haluaisin kiittää vielä ulkoasian valiokuntaa ja erityisesti esittelijä Lunacekia tuesta. Parlamentti äänesti sopimuksen puolesta tammikuussa ja Brysselissä neuvosto voi nyt sitten hyväksyä sopimuksen myöhemmin tässä kuussa ja Pristiinassa. Se muistutti kaikkia siitä, että Kosovolla on parlamentin tuki. Odottelen nyt sitä, että huhtikuussa tai toukokuussa tämä sopimus astuu voimaan ja sopimuksen täytäntöönpano syventää poliittisia suhteitamme, mutta lisäksi se varmistaa ennustettavamman bisnesympäristön, joka johtaa työpaikkoihin ja kasvuun. Toivottavasti Kosovan poliittiset johtajat tarttuvat tilaisuuteen, kun tämä vakauttaminen, vakauttamis- ja assosiaatiosopimus pannaan täytäntöön ja alkavat keskustella erimielisyyksistään ja löytävät ulospääsyn poliittisesta umpikujasta. Pristinan poliittinen halvaantuminen on kestänyt liian pitkään ja se on aiheuttanut paljon tuhoa. Nyt on korkea aika, että oppositio pääsee kunnolla työhön. Vuoden 2015 edistymiskertomus Kosovosta vahvistaa, että Kosovon on toteutettava rakenneuudistuksia ja puututtava taloudellisiin ongelmiin, työttömyys on liian korkealla tasolla ja talouskehitys on riittämätöntä. Enemmän pitää keskittyä tulosten aikaansaamiseen, mitä tulee järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption torjuntaan, ja sama koskee myöskin oikeuslaitoksen riippumattomuutta. Parannukset näillä alueilla mahdollistavat sen, että Kosovon kansalaisilla on näkyvissä parempi tulevaisuus. Kuten sopimuksesta näkyy, me pidämme erittäin tärkeänä sitä, että Kosovon suhteet Serbiaan normalisoituvat. Kosovon on pantava täytäntöön sopimusta, joka on saatu aikaan, ja tehtävä työtä muiden sopimusten osalta. Kosovon on myöskin varmistettava, että erityisryhmistä tulee toimintakykyisiä mahdollisimman nopeasti. Se on erittäin tärkeä maan imagolle ja kansainväliselle asemalle – ja sen eurooppalaiselle tulevaisuudelle. Kosovon täytyy myöskin noudattaa oikeusvaltioperiaatetta EULEXin mandaatin mukaisesti. Se on juridinen velvollisuus tässä sopimuksessa. Viisumivapautus tietysti on tärkeä asia Kosovolle ja Kosovon edistys tällä alueella on tärkeää. Komission kolmannessa Kosovo-kertomuksessa viisumiasioissa on tapahtunut huomattavaa edistystä, mutta myöskin todettiin, että kahdeksan vaatimusta täytyy vielä täyttää ennen kuin edellytyksen kanssa voidaan edetä. Kosovo yrittää kovasti täyttää nämä loput suositukset ja toivottavasti tämä on sitten mahdollista hyvin pian ja sen jälkeen voimme sitten saada myönteisen edistyskertomuksen. Jälleen kerran haluaisin kiittää teitä kaikkia tuesta ja odottelen nyt sitten tätä keskustelua. Kiitos. Kiitoksia paljon. Edustaja Marias on kertonut meille, että hänellä on tekninen ongelma. Kreikan tulkkaus ei toimi. Toivottavasti tämä ongelma voidaan ratkaista. Muuten meidän täytyy kutsua paikalle teknikko. Kenties kyse on vain siitä, että jokin nappula on väärässä asennossa. Seuraavaksi edustaja Lunacek, joka on tämän tekstin laatija. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies, ministeri, hyvät kollegat. Kosovo on nuorin eurooppalainen valtio ja se julisti kahdeksan vuotta sitten itsenäisyytensä. Siellä on paljon nuoria, nuorempia ja vanhempia, jotka haluavat, että maasta tulee Euroopan unionin jäsen, täysimääräinen eurooppalaisen yhteisön jäsen. Se on hyvin Eurooppa-myönteinen maa. Ja siellä on tapahtunut edistystä viime vuosina, kuten komission jäsen mainitsi ja myöskin ministeri neuvostosta vakaus- ja assosiaatiosopimus, siitä äänestettiin vain kaksi viikkoa sitten tässä talossa. Tämä tulee astumaan voimaan hyvin pian. Edistystä on tapahtunut myöskin dialogissa Kosovan ja Serbian välillä. No ei tosin riittävän hyvää, mutta jos asiat sujuvat hyvällä tavalla, niin kohta maa saa oman ulkomaisen suuntanumeronkin. Eli edistystä on, mutta se ei edelleenkään riitä. Parlamentti on tukenut Kosovon tietä alusta lähtien ja meidän täytyy päästä eteenpäin neuvoston ja komission tuella, koska tämä maa, sitä ei vieläkään kaikki EU-jäsenvaltiot tunnusta. Viisi edelleen kieltäytyy tunnustamasta sen, että Kosovosta voisi tulla esimerkiksi Europolin jäsen jonka kautta lisättäisiin korruption vastaista Ähm, taistelua tai että se pääsisi Eurovision kilpailuihin tai UEFan jäseneksi. Eli tämä on tärkeää kansalaisille täällä ja siellä ja meidän täytyy tehdä enemmän ja viisa, viisumivapaustusjärjestelmän suhteenkin täytyisi tehdä esemmän, mutta miettikääpä tilannetta, jossa asutto pienessä maassa ja kaikki maa, teidän naapurimaiden kansalaiset voivat viisumivapaasti matkustaa ympäri Eurooppaa ja te ette voi sitä tehdä, vaikka vanhemmat ja isovanhemmat Jugoslaviassa 25 vuotta sitten pystyivät matkustamaan. Eli tämä on asia, jossa täytyy ponnistella enemmän. Ja Kosovon täytyy tehdä enemmän, mutta myöskin komission, ja tässä käännön suoraan komission ja neuvoston puoleen, jotta heti kun komissio näyttää vihreää valoa, niin silloin neuvostonkin täytyy näyttää vihreää valoa ja varmistaa sen, että Kosovon kansalaiset saavat vapaasti matkustaa. Sitten äh, sisäpoliittiseen kriisiin Kosovossa. Meillä oli viime viikolla täällä integraationeuvosto äh, koolla ja olen toistumiseen sanonut, että ei tulisi käyttää väkivaltaa asioiden eteenpäin viemiseksi. Siis mieltä saa osoittaa, mutta rauhanomaisesti. Haluaisin myöskin pyytää kaikkia osapuolia noudattaa presidentin kutsua tulla neuvottelupöytään, jotta tämä sisäpoliittinen kriisi saataisiin ratkaistua. Sitten dialogisopimukset Serbian kanssa. No vielä pari lausetta haluaisin sanoa. On tärkeää, että sopimusta täytäntöön pannaan, mutta sen täytyy olla linjassa ajatuksen kanssa siitä, että nämä vähemmistö, serbivähemmistöt otetaan huomioon. Tässä on kysymys laista. Sopimuksessa puhutaan vain periaatteista. Perustuslakituomioistuin on osa Kosovon valtiojärjestelmää. Siellä on kolme kansainvälistä tuomaria, eli haluaisin vedota parlamenttiin, jotta tämän puolesta äänestettäisiin. Mietinnöstä löytyy paljon muitakin yksityiskohtia, en voi niihin puuttua. Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöstä ja toivon, että Kosovo saa EU-prosessissaan vahvaa tukea jäsenmailta ja tältä parlamentilta, aivan kuten se on saanut edellisenäkin vuosina. Kiitoksia sitten. Seuraavana edustaja Adak Tusson. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Komission edistyskertomus tulee tärkeän ajankohtaan Kosovon kannalta. Parlamentti juuri hyväksyi vakaus- ja assosiaatiosopimuksen, sopimuksen, joka ei ole pelkästään tärkeä talouden kannalta, vaan yhtä lailla Kosovon Eurooppa-integraation kannalta. Huolimatta tästä uudesta edistyksestä. Lisätoimiin täytyy vielä ryhtyä. Ensinnäkin viisumin vapautus. Monet meistä olivat toivoneet, että komissio olisi katsonut, että kriteerit olisi täytetty mahdollisimman nopeasti. Ei väiten siksi, että me tiedämme, että tällainen toimi olisi mer- merkittävä signaali kosovalaisille sen osalta, että maan kulku kohti Eurooppaa ja edistys on tuonut hedelmää. Assosiaatio toimet serbialaisen enemmistön ja vähemmistön välillä myöskin erittäin tärkeä seikka Kosovon poliitikoiden kannalta. Toivon mukaan lisätoimiin ryhdytään, jotta Serbian ja Kosovon suhteet normalisoituvat ja maiden välille palataan rakentavaan yhteistyöhön, taikka maassa, maan sisällä yhteistyö opposition ja hallituksen välillä palautuu normaaliksi. Tämä asiakirja on hyvin laadittu, mutta totesin, ja Lunchekin teksti heijastaa parlamentin kokonaisvaltaista näkemystä. Me olemme tukea Kosovoa sen tiellä kohti Eurooppaa. Tämä tämä teksti pyrkii, ja EPP tulee äänestämään tämän tekstin puolesta loppuäänestyksessä. The next speaker is... Seuraavaksi puhuu edustaja Panseri. Olkaa hyvä. Grazie, presidente. Ringrazio... Kiitoksia puhemies. Kiitoksia edustaja Lunacekille tästä tehdystä työstä. Tämä mietintö, joka liittyy Kosovon edistymiseen, on kuva nyt tästä siirtymävaiheesta. Ja kuten nyt sanottiin, on tärkeää, että nyt on Euroopan parlamentissa hyväksytty vakaus- ja assosiaatiosopimus, joka on antanut Kosovolle Eurooppa-näkemyksen. Kosovo haluaa nyt lähestyä Euroopan unionin tavoitteita. Ja mietinnössä on todettu, millaisia sitoumuksia pitää tehdä, jotta kaikki tämä toteutuisi. Meidän täytyy normalisoida Kosovon ja Serbian väliset suhteet ja nopeammin on kehitettävä uudistuspolitiikkaa. Uudistusponnittelut julkishallinnossa ovat tärkeitä ja poliittisointi on erittäin huolestuttava aihe edelleen Kosovossa. Talousongelmia on edelleen esimerkiksi vähäinen kilpailu, pimeä työ ja korkea työttömyys, jotka jarruttavat kasvua ja Kosovon kehitystä. Näihin asioihin pitää tarttua vakavamielisesti. Oikeus, valtioperiaate, korruption torjunta, järjestäytyneen rikollisuuden torjunta – Kaikissa näissä asioissa odotamme edistystä ja meidän täytyy muistaa, että nämä ovat keskeisiä ehtoja, jotta voidaan myönteisesti katsoa Kosovon tietä kohti Eurooppaan. Olemme nähneet hyvin paljon väkivaltaisuutta maassa viime aikoina. Ja nyt nopeasti, jotta selvitään näistä erimielisyyksistä, erityisesti maissa, jotka vielä eivät ole tunnustaneet maata, niin meidän täytyy edetä tässäkin asiassa. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi puhuu edustaja Jambatski. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Puhemies, hyvä komission jäsen, edustaja Lunacek, kollegat, haluaisin kiittää edustaja Lunacekia siitä työstä, jota hän on tehnyt päätöslausuman suhteen ja kaikesta siitä työstä, jota hän on tehnyt Kosovon EU-jäsenyyden eteen. Haluaisin kiittää myöskin varjoesittelijöitä heidän osallistumisestaan lopputekstin valmistelussa. Olen hyvin tyytyväinen tekstiin. Se heijastelee maan ongelmia ja sieltä löytyy rakentavia suosituksia. Etniset vähemmistöt on myöskin otettu huomioon ja olemme vedonneet Kosovoon, jotta se ponnisteli, e-, ponnistelisi enemmän, jotta bulgarialaisten oikeudet esimerkiksi taattaisiin. Me olemme ottaneet tämän esille keskusteluissamme Kosovon valtuuskunnan kanssa, mutta yksi vetomus on, yksi asia on, jota en voi tukea, viisumivapaus. Minä ja ECR-ryhmä olemme sitä mieltä, että viisumijärjestelmää ei tulisi liian aikaisin vapauttaa ennen kuin maa täyttää kaikki sitoumukset. Meidän ei tulisi unohtaa sitä, että Balkanin ISIS-joukkioon kuuluu paljon jäseniä Kosovosta ja Bosnia-Herzegovinasta. Eli Kosovon täytyy kiihdyttää ponnistelujaan, jotta se osoittaa todellista edistystä korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden vastaisessa taistelussa. Tästä syystä meidän ryhmämme tulee pyytämään tästä viisumikysymyksestä kohta kohdalta äänestystä. Haluaisin vielä kerran kiittää edustaja Lunacekia ja uskon, että tämä päätöslausuma menee suurella enemmistöllä läpi. Kiitoksia. Seuraavaksi rouva Vautmans kaksi minuuttia. Komission jäsen ministeri Kunders. Jotkut kollegat haluavat ää, ponnistella, jotta kaikki muuttuisi paremmaksi maailman kauniissa. He sanovat, että haluaisin kiittää esittäjä Lunacekia. Teimme erittäin hyvin yhteistyötä hänen kanssaan, nimapiiri oikein hyvä. Hänen ja kollegoiden välillä tulos on myöskin melkoisen hyvä. Kohdata huomioon viimeaikainen kehitys 27. tammikuuta. Todettiin, että kumpikin osapuoli on tosissaan ja haluaa lähentyä ja tämän jälkeen teimme vielä lisää tarkistuksia, mikäli kaikki menee hyvin. Tämä tulee myöskin sanottua käytännössä, toteutumaan käytännössä. Joitakin kuukausia sen jälkeen, kun sopimus on saatu aikaan, näemme jo edistystä. Yleensä voidaan toteata 15 vuotta sitten Kosovon ja Serbian välillä oli raja, nyt opiskelijavaihto on mahdollista ja vihamielisyys on vähenemässä. Kosovo on ponnistunut hyvin paljon viime vuosina. Siellä on myöskin laki, joka liittyy sukupuolten tasa-arvoon, ja muutakin kehitystä on tapahtunut, niin komissiokin tänään totesi. Tietystikin jäljellä on edelleenkin monia asioita, joihin täytyy kiinnittää huomiota lehdistövapaus ja rehottava korruptio. Euroopan unissa monet ovat painiskelleet pakolaiskriisin vuoksi Eilen todettiin, että kymmeniä tuhansia on joutunut, lapsi on joutunut hukkaan ja on joutunut ihmiskauppiaiden uhreiksi. He vain halusivat etsiä parempaa tulevaisuutta. Kosovo on tässäkin meidän kumppani. Meidän täytyy auttaa Kosovoa. Komissio katsoo, että vapautus on mahdollinen, mikäli kaikki ehdot täyttyvät tulevaisuudessa. Meidän, meidän täytyy voida keskustella tästä ja Kosovon asemasta myöskin turvallisena maana täytyy voida keskustella. Ilo mieliin. Olen valmis hyväksymään tämän päätösohjelman tekstin. Kiitos. Kiitoksia paljon. Seuraava puhuja on Era Koso Permoi. Kiitoksia puhemies. Tämä nyt on taas yksi osa tätä kuplaa Euroopan laajentumisessa, joka joku päivä puhkeaa. Mutta tässä on nyt valtio, joka on syntynyt Naton pommeilla. Ja siellä on paljon albanilaisia mafian jäseniä, jotka ovat hyökänneet sitten kansalaisia vastaan, ja tämä on johtanut pakolaisvirtoihin. Entinen ministeri Tali on saanut syytteen elinkaupasta, asekaupasta, huumekaupasta – Haagissa, joka saa rahoitusta EU-ssa, tuomitaan näistä rikoksista. Ja Kosovo ei ole Natossa, sitä ei ole tunnustettu läheskään kaikissa maissa. Ja kuitenkin edellä voimassa päätöslauselma turvallisuusneuvostosta. Ja mielestäni EUn pitäisi auttaa nyt tässä vaiheessa siinä mielessä, että saadaan aikaan poliittinen sopimus eikä mitään valtiota, joka vain vaikuttaa Yhdysvaltojen lentotukikohdalta. Kiitoksia. Edustaja Mayer seuraavana. Kosovo je srce Serbie. Und ich wundere mich ein wenig, dass wir hier darüber... Minua hieman hämmästyttää se, että me keskustelemme eurooppalaisesta Kosovan integroitamista kohti Eurooppaa. Eikö se parempi keskustella Euroopan Ähm, integraatiosta koko Serbian alueella, koska Kosovan yksi provinssi keskellä Serbia, serbialaisenemmistö, on nyt äh, tarkoitusakuisesti määritelty vähemmistöksi. Muslimienemmistö Kosovossa on aivan legitiimi y- yhteisö, ja sen pitäisi, sen pitäisi tunnustaa. Ja monet, mon, muutkin alueet Euroopassa saattavat haluta samaa kuin Kosovo. Tärkeää on se, että serbi-identiteetti tuolla alueella, se on suurista kyllä realiteetti, sitä päivältä kohdellaan Balkan täytyy saada kukoistamaan, mutta radikaali salafistinen islam saattaa sen ryhtyä rehottamaan. Siksi täällä parlamentissa keskustelua täytyy käydä myöskin tästä. Järkevää olisi, mikäli varmistettaisiin, että Balkanista ei tule tällainen rekrytointipaikka tiettyjen toimijoiden kannalta katsottuna. Seuraavaksi erä Sina Dinos yksi minuutti. On häpeällistä ja naurettavaa, että nyt puhumme Kosovosta tällä tavalla laajentuminen, jota halutaan viedä eteenpäin tekosyynä. Äh, se, että Euroopan unionista halutaan tehdä täydellinen, niin sen taustalta löytyvät vain taloudelliset syyt halutaan ottaa mukaan valtio, joka ei noudata kaikkia Kööpenhaminan kriteerejä he haluavat äh, tarkast, äh, Kosovo ilmeisesti huhupuheiden mukaan suunnittelee myöskin jonkinlaista liittoa Albanian kanssa. Siellä myöskin äh, haudotaan muslimi taistelijoita, siellä lietsotaan vihaa muita kansakuntia kohtaan, on osoitettu väkivaltaa serbialaisia kohtaan – ja jo viisi EUn jäsenmaata on kieltäytynyt tunnustamasta Kosovaa. Eli mihin me tässä pyrimme? Meidän tulisi toimia tässä oikealla tavalla. Eli meidän ei tulisi tunnustaa tätä Kosovaa. Kiitoksia paljon. Nyt olemme saaneet päätöksen poliittisten ryhmien puhujien luettelua luettelon. Nyt ensimmäisenä puhujana tämän jälkeen on edustaja Mäkkälistä, olkaa hyvä, puolitoista minuuttia. Puhemies, hyvät kollegat. Thessaloniken neuvostossa vuonna 2003 on puhuttu, että silloin puhuttiin kolmesta länsi kuudesta länsi maasta, joilla oli EU-näkymiä. Ja nyt on solmittu EUn ja Kosovon välillä tämä vakaus- ja assosiaatiosopimus, jonka Euroopan parlamentti ratifioi kaksi viikkoa sitten. Ikävä kyllä Pristinan kaduilla on ollut levottomuuksia ja viime kuukausina on nähty kuvia Kosovosta, jotka ovat hyvin huolestuttavia. Parlamentin ei kuulu kyynelkaasu, se ei voi olla osa toimivaa demokratiaa. Siksi hallituksen ja opposition pitäisi nyt mahdollisimman nopeasti lähteä neuvottelemaan, jotta voidaan selvittää maan poliittinen suunta tulevaisuudessa. Ja sitten nämä neuvottelut Serbian kanssa. Sekä Vucic että Mustafa pääministerit saavat kunnioitukseni, koska he ovat saaneet aikaan historiallisen tuloksen Brysselissä. Neuvottelut eivät olleet eivätkä ole yksinkertaisia, mutta nyt sekä Kosovon että Serbian on pantava täytäntöön näitä sovittuja asioita. Ja haluaisin kiittää myöskin esittelijää Ulrike Lunacekia hyvästä työstä. Thank you, Mr. McAllister. Herra McAllister, hyväksyttekö herra Zanin esittämän kysymyksen sinisen kortin nojalla? Kyllä. Olkaa hyvä. Herra Zani, te voitte sitä kysymyksenne. Kysymys szépen, elnök asszony. Tisztelt Kiitoksia paljon, puhemies. Arvon kollega, olemme tarkastelleet lukuisia maita niiden tiellä kohti Eurooppaa. Kosovon suhteen toteamaan samoja asioita sen suhteen, mitä sen pitäisi tehdä. Pitäisikö varmistaa kotiläksyjen tekeminen, koska viisi Euroopan unionin jäsenvaltiota ei ole vielä hyväksynyt Kosovan itsenäisyyttä. Mitä mieltä te olette tästä? On selvää, että Länsi-Balkanin kuusi maata Niillä kaikilla on Euroopan perspektiivi. Näin vuonna 2003 neuvostossa sovittiin. Kaikki Länsi-Balkanin maat ovat siirtymässä kohti Euroopan unionia, vaikkakin eri nopeuksilla. Ja Kosovon tunnustaminen on kysymys, joka kuuluu sitten kansallisvaltioille. 23 EU-valtiota on tunnustanut Kosovon, viisi ei. Minä tulen Saksasta ja siellä Kosovo on tunnustettu valtioksi. Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta. Seuraavaksi edustaja Pikula. Haluaisin kiittää edustaja Lunacekia mietinnöstä. Tärkeintä tässä on se, että vakaus ja assosiointisopimus on allekirjoitettu. Tämä on tietyllä tavalla tunnustus siitä lähentymisestä, jota Kosovan ja Euroopan unionin välillä on tapahtunut, mutta se on loppujen lopuksi riippuvainen kaikkien poliittisten toimijoiden konsensuksesta. Nyt ilmeisesti parlamentissa äh, asia on jumissa, vaikka sen pitäisi olla nimenomaan se paikka, jossa maan tulevaisuudesta keskustellaan. Olemme kuulleet äh, ongelmia, ongelmista tällä EU-tiellä ja toivon mukaan, että jossakin vaiheessa puhutaan myöskin opposition edustajien pidätyksestä. Joka tapauksessa tulevaisuudessa kysymys tulee olemaan sovittujen asioiden täytäntöönpanosta. Korkea rikollisuuden taso, korkea työttömyys, se, että mediassa ei ole vapausta, nämä ovat kaikki asioita, jotka haittavat yhteiskunnan toimintaa. Olisi myöskin vähennettävä sieltä Euroopan unionin suuntaan liikkuvien siirtolaisten määrää. Viisumikysymys myöskin on käsiteltävä. Eli minun mielestäni tämän ja seuraavan Kosovo-mietinnön välillä nämä tulisi ratkaista. Pahoittelen sitä, että Kosovo ei päässyt Unescon jäseneksi. Olen myöskin sitä mieltä, että meidän tulisi tehdä jotakin jotta luotaisiin Kosovoon monikansallinen yhteisö, erityisesti jos puhumme vähemmistöjen kouluttamisesta ja työllistymisestä. Toivon, että tämä äh, vakaussopimus kannustaa tarvittaviin uudistuksiin. Olisi hyvin loogista, että Euroopan nuorin maa saa tukea Euroopalta. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Ujajowski. Yksi minuutti pani przewodnicząca! E, koleżanki kiitoksia puhemies kollegat uskon että ministeri kunders lyhyesti mutta ytimekkäästi ilmaisi miksi tai mitä tapahtuu tai pitäisi tapahtua EUn ja Kosovon välillä. Kyse on uudistusprosessista ja uudistusten vaatimisesta, jotka toisivat Kosovon lähemmäksi EU-standardeja. Tässä kertomuksessa olisi voinut hieman enemmänkin keskittyä vain kaikkein olennaisimpaan tässä mietinnössä, esimerkiksi demokraattisiin valtion rakenteisiin ja oikeuslaitoksen riippumattomuuteen ja korruption vastaiseen taisteluun olisi enemmänkin voinut keskittyä ja myöskin terrorismin vastaiseen taisteluun. Mietinnössä on aivan liian paljon ideologista painotusta Joskus vähemmän on enemmän. Silloin teksti on selkeämpi. Edustaja Jambatski, hänen tavoin haluaisin olla hieman pidettyväinen viisumivapauden suhteen. En tähän suhtaudun niin suopeasti. Edustaja Radoš. Kosovo on najmlađe. Kiitoksia. Kosovo on uusin eurooppalainen valtio, joka syntyi sodasta, joka päättyi noin 15 vuotta sitten. Korostan nyt tätä, koska tilanne on vaikeampi maissa, jotka ovat kärsineet sodasta. Siellä on vaikeampi saada aikaan demokraattisia prosesseja ja on myöskin vaikeampaa normalisoida suhteet naapureihin. Kosovo on tietysti maa, joka on erittäin tärkeä, kun normalisoidaan suhteet Serbiaan, ja se vaikuttaa muiden maiden vakauteen myös. Siksi pidän hyvänä sitä, että vakaus- ja assosiaatiosopimus on allekirjoitettu. Se vauhdittaa demokratisoitumisprosessia Kosovossa. Ja olisi tärkeää, että Kosovo tunnustettaisiin kaikissa Euroopan jäsenvaltioissa, samoin viisumivapautus. Mutta ennen kaikkea parlamentin tilanne Kosovossa pitäisi saada rauhoitettua. Kiitos következik másfél percben. Kiitoksia paljon. Seuraavaksi edustaja Bilde, puolitoista minuuttia. Kun Euroopan unioni murenee pala palalta, turvallisuus, työllisyys, talous, ne ovat vain esimerkkejä epäonnistumisesta, niin samaan aikaan halutaan ottaa mukaan alueellinen osa, jossa integraatiosta ollaan kaukana. Näyttäisi siltä, että Kosomoa ei hyväksytä itsenäisenä valtiona YKssa, Euroopan unionissa, eli Kypros, Kreikka, Romania, Slovakia ja Espanja eivät ole sitä hyväksyneet. Ja Unescon maista suurin osa kieltäytyi hyväksymästä Kosovoa jäsen, pysyväksi jäseneksi. Ehkä tulisi Kosovon Serpeille selittää, et koska he ovat todellakin olleet joukkomurhan uhreja ja heitä on joutunut satoja tuhansia kymmenen vuoden aikana joutunut muuttamaan Kosovosta muualle. Siellä on purettu kristittyjen vähemmistöjä ja niitä edelleen tässä osassa Balkania sorretaan niin luostariin kohdistui viime viikonloppuna äh, jälleen kerran terroristiusku isku. Meille tulisi myöskin selittää se, että Euroopan unionin alue, jossa on edelleen näin paljon ongelmia, vuonna 2014 äh, se oli korruptiotilastoissa hyvin huolestuttavalla tilalla 110. maa. Ja ei enää tulisi kasvattaa tätä puutarhaa, vaan tulisi olla huolestunut sen perustasta ja tulisi keskeyttää koko prosessi. Madame Bilde, Edustaja Bilde. Edustaja Kocic haluaa esittää teille sinisen kortin ajalla kysymyksen. Hyväksyttekö tämän kysymyksen? Edustaja Kocic, olkaa hyvä. Madame äh, Bilde želim vas pitati gospođo Bilde. Edustaja Bilde, haluaisin kysyä, oletteko samaa mieltä kanssani siitä, että on parempi noudattaa sellaista politiikkaa Balkanilla, joka johtaa rauhaan, eikä nyt toistaa vanhoja sotia ja avata vanhoja haavoja. Eikö ole parempi, että näiden maiden pääministereillä on vuoropuhelua kuin se, että ei ole vuoropuhelua, koska se vaikuttaa rauhaan Tietenkin olen samaa mieltä siitä, että näiden kahden maiden tulisi jatkaa näkemysten vaihtoa, mutta Euroopan unionissa meillä on jo omissa maissamme tällä hetkellä vaikeuksia saada aikaan rauhallinen ilmapiiri, eli en oikeastaan näe, miksi meidän tulisi ottaa joukkoomme sellaisia maita, jossa rauha ei vallitse. Seuraava puhuja on edustaja Kukan. Puolitoista minuuttia. Kiitos, puhemies. päätöslauselma joka koskee Kosovoa, on hyvä ja haluan kiittää esittelijää. Vakaus- ja assosiaatiosopimus tuo uusia mahdollisuuksia EUn ja Kosovan välisten suhteiden kehittämisessä. Kehottaisin Kosovaa hyötymään tästä sopimuksesta, jotta se voisi tehdä työtä sopimuksen täytäntöönpanemiseksi. Tässä kiitetään Kosovan edistystä monellakin alueella. Siitä huolimatta meidän täytyy kiinnittää enemmän huomiota demokraattisten instituutioiden tilaan ja myöskin oikeusvaltioperiaatteeseen, oikeuden, oikeuslaitoksen tilaan ja korruptioon. Ne ovat avainasemassa, kun on kyse integraatioprosessista. Olen hieman hämmästynyt siitä, että nämä asiat on jotenkin sivuutettu tässä mietinnössä, erityisestikin kun puhutaan EULEXin alasajosta. Kosolle pitää antaa tilaisuus kasvaa ja edistyä niin, että sen kansalaiset katsovat olevansa tasavertaisia tuolla alueella. Sen täytyy päästä mukaan EU-ohjelmiin ja myöskin saada edistystä aikaan viisumivapauskeskusteluissa. Se pitäisi myöskin päästä alueelliseen järjestöihin mukaan. En voi olla mainitsematta erä, erästä asiaa, joka liittyy esittelijän puheenvuoroon. Kaikilla kunnioituksella en voi olla samaa mieltä siitä, mitä te sanoitte kun te puhuitte sopimuksen täytäntöönpanosta, me sanomme Serbialle, että pistäkää kaikki täytäntöön ehdottomasti. Ja Kosovo sanotaan, älkää pistäkö täytäntöön, odotelkaa kunnes perustuslakituomioistuin on tehnyt päätöksensä, että minusta tämä on kaksinaamaista peliä. Tällaista minä en voi hyväksyä, siksi äänestän tätä vastaan. Kukan képviselő ez az utolsó megjegyzés felhívás volt. Edustaja Kukan, tämä viimeinen huomionne oli huomio, joka kirvoitti Rova Lunacekin puheenvuoron, nousi esittää kysymyksen sinisen kortin nojalla. Hyväksyttekö tämän? Yes. Kyllä. Edward, colleague. Kiitoksia, Edward. Minä arvostan työntekemistä kanssani myöskin Kosovon osalta, vaikka tiedän, että sinun jäsenvaltiosi ei sitä tunnusta, mutta olet ollut hyvin yhteistyöhalukas. Mutta kun nyt sanot, että mietinnössä vaaditaan eri asioita Kosovalta kuin Serbialta, niin se ei pidä paikkaansa. Kyllä. Kosovan täytyy myöskin panna täytäntöön näitä asioita, mutta joissain asioissa, kuten perustuslaisessa tuomioistuimessa, se voidaan tehdä noudattaen sopimusta, joka saatiin aikaan 25. elokuuta. Se on mahdollista ja pyytäisin, että tuet sitä, etkä äänestäisi vastaan. Kiitos. puhemies en halua millään tavalla kritisoida, mutta ei tämän, miksi sinikortti ei ollut kysymys, vaan pikemminkin huomio. Esittelijä sai tällä tavalla enemmän kuin puoli minuuttia lisää aikaa mietintöissä esittelyä varten. Ja mikäli on sinisestä kortista kyse ja haluaa esittää kysymyksen, niin täytyy todellakin esittää kysymys, eikä tällaista lausumaa. Tässä pitäisi toimia tavanomaisten sääntöjen mukaan. Meidän täytyy olla kaikkien solidaarisia ja kaikkien täytyy pitäytyä omaan puheaikaansa. Arvon kollega, josta tuntuu, että minua tässä nyt moitittiin siitä tavasta, että meidän johdamme tätä täysistuntoa. Joka kerta, kun edustaja ottaa esiin sinisen kortin, hän saa esittää kysymyksen 30 sekunnin ajan, mutta sininen kortti on nimenomaan kysymysten esittämistä varten, mutta muutenkin voi ilmaista mielipiteitään sinisen kortin avulla. Kiitoksia tästä varoituksesta. Edustaja Ward seuraavana. Uh, I welcome the recommendation by my colleague. Olen iloinen tästä Lunacekin suosituksesta mukaan lukien sopimuksen hyväksyminen, koska se vahvistaa poliittista dialogia ja avaa uusia mahdollisuuksia yhteistyölle. Se luo myöskin mahdollisuuksia luoda kontakteja ihmisten välille. Kansalaiset ja kansalaisyhteiskunta täytyy ottaa täytäntöpanovaiheessa mukaan ja kansalaisia täytyy tiedottaa prosessista hyvin läpinäkyvällä tavalla kansalaisaloitteet ovat Kosovossa käynnissä olevan työn keskiössä. Siellä tutkitaan seksuaalirikoksia, joita serbialaiset sotajoukot konfliktin aikana ovat tehneet, jotta löydetään kadonneita ihmisiä ja rakennetaan ihmisten elämiä uudelleen. Tätä täytyy tukea. Uskon, että meidän täytyy entistä enemmän antaa kansalaisyhteiskunnalle tukea, jotta kulttuurien välistä vaihtoa ja kansalaisten välistä näkemysten vaihtoa kannustettaisiin aivan erityisesti tämä pätee nuoriin. Kosovon nuoret ovat sen tulevaisuuden toivo ja he hyötyvät nyt käynnissä olevasta keskustelusta. He ovat kasvaneet eurooppalainen visio mielessään ja meidän ei tule aiheuttaa heille pettymystä. Seuraava puhuja on edustaja Kutsuk, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies, kollegat. Kosovo on uusin eurooppalainen demokratia ja meidän pitäisi keskustella sen eurooppalaisesta tulevaisuudesta varovaisesti. Kosovo on saanut aikaan huomattavasti edistystä viimeisen vuoden aikana ja täytyy ottaa huomioon, miten hallitus on laatinut ihmisoikeuslainsäädäntöä Serbian kanssa. Ja tämä osoittaa, että maassa on poliittista tahtoa uudistuksiin ja Tällainen muutoshalukkuus on tärkeää, jotta voidaan, vakaut, voidaan allekirjoittaa tämä vakaus- ja assosiaatiosopimus, jonka avulla voidaan antaa uutta pontta myöskin maan taloudelle. On selvää, että Kosovan kanssa käytävä vuoropuhelu voi johtaa ratkaisuihin, mitä tulee sananvapauteen, korruption torjuntaan, oikeusvaltioperiaatteeseen korkeilla tasoilla. Ja siihen, että kansalaisyhteiskunnan rooli on niin pieni. Kosovon edistys on erittäin tärkeää Balkanin alueelle ja Euroopalle, ja nämä argumentti täytyy ottaa huomioon niissä jäsenvaltioissa, jotka vieläkään eivät ole tunnustaneet Kosovon itsenäisyyttä. Tämän aikana. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Plenkovic, olkaa hyvä. Predsjednice, ministeri Könders, povjereniče Han, prije svega zahvaljujem našoj kolegici Lunaček na kvalitet... Haluaisin aivan ensimmäiseksi kiittää edustaja Lunacekia erittäin hyväs, hyvälaatuisesta edistyskertomuksesta, joka, joka kannustaa entistä suurempaan integraation Kosovossa – Minun täytyy sanoa, että pahoittelen sitä, että Kosovosta ei tullut Unescon jäsentä. On hyvä, että edistystä on tapahtunut suhteissa Serbiaan ja meidän tulisi kannustaa siihen, että kaikkia sopimuksia todellakin ryhdytään toimeenpanemaan. Olisi myöskin kannustaa avoinna olevien kysymysten ratkaisemista, esimerkiksi kanoideiden ihmisten löytämistä. Myöskin viisumijärjestelmä, jos sellainen saataisiin aikaan, niin laiton maahanmuutto saataisiin kuriin meidän tulisi myöskin kannustaa keskusteluja puitesopimuksesta ja uskon, että neuvottelut tulevat olemaan korkealaatuisia ja niillä varmaankin sitten Kosovossa saavutetaan demokraattisten instituutien demokraattiset standardit. Edustaja Viotti, yksi minuutti. Grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. Haluaisin myöskin kiittää Lunacekia hienosta työstä, jota hän on tehnyt Lunacek-tiiminsä kanssa. Tämä vakautus- ja sosiaalitoisopimus on tärkeä askel eteenpäin Kosovolle tietenkin, kun siellä nyt toteutetaan uudistuksia ja vahvistetaan yhteistyötä monilla aloilla. Kosovon kansalaiset ovat vain yhtä viisumivapautta Schengen-alueelle nimenomaan meihin maihimme. Tämä nyt on ollut tärkeä aihe näinä päivinä. Kosovo on Länsi-Balkanin ainoa maa, jolla ei ole tätä statusta. Ja silloin kun heillä oli Jugoslavian passi, niin tilanne oli erilainen. Siellä pitää vielä tehdä hyvin paljon asioita korruption torjumiseksi ja oikeusvaltioperiaatteen osalta. Eli meidän täytyy valvoa, että kosovolaisten oikeuksia suojellaan ja Kosovon täytyy sitten toteuttaa tarvittavia uudistuksia. Kiitos. Uh, thank you. Köszönöm, elnök asszony, a fiatal. Kosovo on hyvin nuori valtio. Sen nopea edistys on johtanut assosiaatio- ja vakaussopimuksen allekirjoittamiseen e n kanssa viime lokakuussa. Euroopan yhteisön tuki ei suinkaan tarkoita sitä, että nyt olemme täysin tyytyväisiä siihen edistykseen, jota tuossa entisessä Jugoslavian osavaltiossa on saatu aikaan. Nyt täytyisi toivoa, että viimeisetkin viisi EUn jäsenvaltiota tunnustaisivat Kosovan itsenäisyyden ja että Serbia normalisoisi suhteensa Kosovoon. samalla aikaan on täysin perusteltua odottaa uudelta Albanian valtiolta, että uudelta Albaanivaltiolta, että se pystyisi lähentämään normian kohti EUta ja taistelisi korruptiota ja muita epäkelpoja ilmiöitä vastaan. Vähemmistön oikeudettiin täytyisi taata. Myöskin aiemmin valta-asemassa olevan serbi väestön kohdalla oikeudet täytyy taata. Meidän täytyy keskenään tehdä työtä sen puolesta, että lähentymistä tapahtuu. He voivat itse päättää, oletko mukaan vai ei. Keskeistä tukea täytyy antaa huolimatta siitä, liittyykö maa vai ei. Tällä hetkellä nämä kaksi maata sulkevat toisensa pois. mikin se olkaa hyvä. Kiitos. Sen jälkeen, kun Kosovo yksipuolisesti julistautui itsenäiseksi 2008, EU käynnisti välittömästi Kosovon integraatioprosessin. Sama pätee myös siihen, että EU otti päävälittäjän roolin Belgradin ja Pristinan välillä. Tässä on kaksi pääasiaa. Ensinnäkin, jos Kosovo todellakin haluaa EUn jäseneksi, niin silloin demokratian arvojen, ilmaisunvapauden, median ja hyvän hallinnon periaatteita tulee kunnioittaa. Toiseksi Kosovan ja Serbian täytyy löytää kompromissi, jotta ne voivat saada aikaan pitkän ajan rauhan ja yhteistyön. Serbia suhtautuu Kosovoon surevana, tyytymättömänä kansana, joka on menettänyt historiallisen kotimaansa. Ja tämä täytyy ratkaista. Ja tietenkin EU-jäsenvyyttä Kosovolle ei tule, elleivät kaikki EUn jäsenvaltiot tunnusta Kosova itsenäiseksi. Kypros, Kreikka, Romania, Slovakia ja Espanja 5 28 ei ole tätä tehneet omista syistään. Mr. Peterle, one... Edustaja Peterle, yksi minuutti. Spoštovani gospod predsednik, gospod komisar, dragi kolegi. Kiitoksia, puhemies. Arvoisat kollegat, nyt on todettu, että vakauttamis- ja assosiaatiosopimus Kosovon kanssa on tärkeä askel eteenpäin ja haluaisin onnitella Lunacekia jälleen yhdestä erinomaisesta mietinnöstä. Tällä tavalla Kosovo voi edetä koska mitään vaihtoehtoa ei ole rauhanomaiselle rinnakkaiselolle mukaan lukien identiteettikysymykset ja kaikki kansalaisten oikeudet. Ja myöskin täytyy ottaa huomioon Mogherinin ponnistelut ja sitten viisumikysymys vielä täytyy ratkaista. arvoisa puhemies eu n toimielinten täytyy kannustaa keskusteluun Kosovo:n ja Serbian välillä, jota rauha saadaan toteutumaan. Serbia pitäisi ottaa myöskin Euroopan unioniin. Tämä osoittaisi, että eurooppalainen henki elää ja voi hyvin huolimatta siitä, että ongelmia on ollut. Euroopan täytyy toimia vastuuntuntoisesti ja olla valmis tekemään kompromisseja. Federica Morgherini on tehnyt hyvän työtä pyrkiessään normalisoimaan suhteita Pristinian ja Belgradin välillä. Hän aloitti tämän työn vuonna 2012. Nähdäkseni jo nyt voidaan nähdä, että keskinäinen Ammattipätevyyden tunnustaminen on yksi esimerkki edistyksestä. Tällä tiellä täytyy jatkaa. Kosovon köyhyys ja näkymien puute, kun 50 prosenttia ihmisistä on työttömänä. Nämä ovat syitä niin, nämäkin ovat jo pelkästään syitä, minkä vuoksi täytyisi kannustaa maata tekemään yhteistyötä naapurin maiden kanssa ja myöskin EUn kanssa. Tämä osoittaa, että nyt he ovat tarttumassa eurooppalaisiin arvoihin ja kunnioittavat niitä. Tähän päättyy puhelista ja siirrymme menettelyyn ilman puhelista. Lista on kovin pitkä, mutta joudumme pitäytymään viiteen minuuttiin tässä osiossa. Edustaja Suitsa ensin gospođo potpredsjednice želim iskoristiti priliku i zahvaliti se gospođi na kvalitetnom izvješću. kiitoksia puhemies haluaisin kiittää lunacekia laadukkaasta mietinnöstä mutta myöskin mogheriniä ja hahnia jotka ovat tehneet paljon voidaksemme arvioida tätä edistystä. Kosovon vakauttaminen on hyvä koko Balkanin alueen vakauden kannalta. Ja tietysti kaikkein tärkeä asia on se, että suhteet Serbian saadaan normalisoitua. Siinä asiassa on tehty paljon asioita, mutta meidän täytyy vaatia enemmän. On tärkeää, että vakauttamissopimus on tärkeä askel eteenpäin ja myöskin viranomaisten ja opposition väliset suhteet. On harmi, että Kosovo ei voinut liittyä Unescoon ja on harmittavaa, että tätä tilannetta käytetään nyt kiristysvälineenä. EUn viisi jäsenvaltiota, jotka vielä eivät ole tunnustaneet Kosovoa, niin niiden pitäisi tehdä niin nyt. Kiitos puhemies. Kosovo on jälleen kerran surullinen näyttämö sotatoimille. Kosovon valtio on yksipuolisesti julistautunut itsenäiseksi YK on päätöslausuman 1244 vastaisesti. Myöskin Euroopan neuvostossa tästä on puhuttu. Ja Hassim Tachi, häntä, hänet, häntä on syytetty ö, ihmiselinten salakuljetuksesta – ja Kosovossa on suuria serbialaisvähemmistöjä ja siellä on lista, pitkä lista ihmisistä, jotka ovat suoranaisesti yhteyksissä islamistisiin terroristitekoihin. Nämä tiedot osoittavat, että jos Kosovo haluaa EUn jäseneksi, niin sen täytyy kunnioittaa niitä sääntöjä, joita kaikki muutkin EUn jäsenvaltiot kunnioittavat. nyugat balkan országainak uniós csatlakozása nélkül nem képzel... Kiitoksia. Ilman Länsi-Balkanin valtioita emme voi edes kuvitella, että EU olisi yhtenäinen alue. Kosovan pitää olla osana tätä prosessia, mutta hyvin paljon työtä täytyy vielä tehdä tämän eteen. Olisi hyödyllistä, mikäli loputkin viisi EUn jäsenvaltiota tunnustaisivat Kosovon. Tästäkin olisi apua. Kosovon erottaminen Serbiasta ei ollut mitään luonnollista kehitystä, päinvastoin. Alueellinen itsemääräämisoikeus vähensi jännitteitä etnisten väestönosien välillä ja johtivat rauhaan. Kosovo on aivan loistava esimerkki siitä, kuinka asiat voivat mennä pieleen, mikäli ei kiinnitä huomiota vähemmistöihin. Tämä saattaa olla esimerkki separatistisesta politiikasta gospođo predsjednice imam jednu malu molbu. prethodna predsjedavajuća haluaisin kysyä yhtä asiaa. Edellinen puhemies, tai edellinen puhuja esitti minulle sinisen kortin, ja ehkä Selimovic voisi puhua minun puolestani alderyhmän nimissä. Selimovic. Edustaja Selimovic. Eh Eh, Kiitos puhemies. Kosovo lähestyy Euroopan unionia ja maalla on varmaankin parempi tulevaisuus edessään. Toivon mukaan asioissa mennään nopeasti eteenpäin ja uudistukset tapahtuvat tarvittavalla vauhdilla. Serbivähemmistökysymys täytyy myöskin ratkaista. Kosovon tunnustaminen ja suhteiden normalisointi eh, Kosovon suuntaan on ehtona myöskin Serbian EU-lähentymiselle. Eh, myöskin serbi-vähemmistökysymys on ennakkoehto Kosovolle ja EUn tehtävänä on auttaa. Tämä tarkoittaa sitä, että maassa täytyy olla legitimillä tavalla valittu hallitus komission täytyy lähettää selkeä viesti siitä, että tätä vaaditaan. Kiitos sitten edustaja Scholtes. Kiitoksia paljon siitä, että sain puheenvuoron. Haluaisin kiittää myöskin rouva Lunacekia hänen erinomaisesta mietinnöstään. Kosovo on yksi nuorimpia demokratioita. Kyse on valtiosta, jossa Myöskin väestö on nuorinta, nuorempa kuin muualla. Siksi velvollisuutemme on auttaa tätä maata muodostumaan normaaliksi demokraattiseksi valtioksi, kehittyneeksi valtioksi, jotta valtavalta maahanmuutolta, maahanmuuttoallolta voidaan välttyä ja maalle annetaan tulevaisuuden näkymätä. Siellä tarvitaan rakenteellisia uudistuksia. Rikollisuus on ongelma ja julkisen talouden tila ja ylipäänsä julkisten varojen valvonta. Nämä ovat asioita, jotka täytyy hoitaa kuntoon mukaan luettuna hyvät naapurussuhteet Serbiaan. On tärkeää, että Kosovon sallitaan toimia itsenäisesti ja sen täytyy päästä mukaan merkittäviin kansainvälisiin järjestöihin myös. Thank you, Madam President. In various questions... Kiitoksia, puhemies olen komissiolta useammin kysynyt komission itsemääräämisoikeudesta ja miten EU noudattaa sääntöjä, jotka liittyvät kansainvälisiin rajoihin ja valtioihin. Eikö tämä osoita, kuinka tekopyhä EU on? Se on valmis tai venyttämään ja rikkomaan omia sääntöjä niin tarvittaessa. YK ei ole tunnustettu Kosovoa, mutta EUlla on kuitenkin laajat suhteet tähän alueen ja se on tunnustettu jopa mahdolliseksi ehdokasmaaksi. Mitään poliittista ratkaisua ei kuitenkaan ole löytynyt Kosovon ja Serbian välillä. Ja korkean edustajan diplomaatia Serbian kunnissa Kosovon alueella vain aiheuttaa lisää epävakautta. Eikö EU tee mitään, tai EU tekee kaikkensa edistääkseen neokoloniliastista ohjelmaansa? Edustaja Polchak. He's not here ei taida olla paikalla, joten edustaja Obermeier, ja hän onkin listalla viimeisenä. Kiitos puhemies. Uskon, että meidän pitäisi puhua siis meidän oikealla nimellä. 200 jihadistia tulee Kosovosta. Tämä suurin määrä prosentuaalisesti väestömäärän nähden Libyasta käsin on tullut myöskin jihadisteja Tällä hetkellä viime aikoina on saatu tietoa enemmänkin jihadistisista yhteyksistä Kosovon suunnalta. On suurellista, suurellista että Kosovo olisi Euroopan unionin ensimmäinen mahdollisesti islamilaisten valtio. Ja se on samalla järjestetyn rikollisuuden pesäke, kulttuurinen, taloudellinen ja turvallisuuspoliittinen puoli ovat seikkoja, joilla, joita pyritään kohentamaan asioiden sopimuksella islamisten valion unionin sisällä on asioita, monet eivät halua. Minä pelkään pahan, että Kosovon myötä Kosovo on seuraava eurooppalainen aikapommi. Pelkään pahoin. Tämä menettely päättyy menettelemään puhelista. Nyt en suostu ottamaan sinisiä kortteja. Catch the Eye-menettelyssä nyt puheenvuoron saa komission jäsen Haan. Haluan tehdä jotakin johtopäätöksiä komission puolesta tästä keskustelusta. Kiitoksia puhemies. Valtaosa on samaa mieltä siitä, Länsi-Balkanin integrointi EU edellyttää sitä, että alueella on rauhaa ja vakautta, talouskehitystä eurooppalaisissa kehyksissä. Ja tämä epävarmuus, joka nyt tuli ilmaistua, niin siihen löytyy ratkaisu ainoastaan, mikäli on osallistamista ja eurooppalaisia näkymiä. En osaa kuvitella, että turvallisuuspoliittisista syistä luotaisiin Länsi-Balkanille jonkinlainen musta aukko, jossa ei ole eurooppalaisia sääntöjä tai oikeusvaltioperiaatetta, koska sillä olisi vielä vakavampia seuraamuksia. Eli meidän täytyy työstää näiden maiden kehitystä, se on aivan selvää. Emme tietenkään ole vielä saaneet työtä loppuun, mutta Tämä on tärkeä prosessi ja tämä prosessi on tämä keskeinen termi ja neuvotteluita käydään. Sosiaalinen ja talouskehitys näissä maissa ja oikeusvaltiokehitys lähentää näitä maita Euroopan unioniin. Ja Kosovon osalta vakauttamis- ja assosiaatiosopimus tällä hetkellä on soveliain väline saada maa tälle tielle – ja nyt on tärkeää se, että nämä asiat pannaan täytäntöön. Ja tässä voidaan vedota vain kaikkiin poliittisiin voimiin Kosovossa. Eli niiden pitää tarttua tähän tehtävään. Meidän täytyy ymmärtää näitä poliittisia tilanteita. Sehän on meille täällä tuttua. On kansallisia yhteisiä tavoitteita ja sitten on nämä Eurooppa-näkymät. Ja Valtaosa poliittisista toimijoista Kosovosta saa tehdä näistä asioista aikaan sovun ja meidän täytyy nyt vedota vastuuhenkilöihin Kosovossa, eli heidän pitää hoitaa nämä asiat keskusteluissa, joita käydään politiikan tasolla. Ja kaikenlainen väkivalta on tuomittavaa. komissio tekee mahdollisuuksien mukaan kaiken, jotta Kosovolle voidaan antaa EU-jäsenyysnäkymiä. Viisumivapaus tuli jo mainittua, oikeusvaltion vahvistaminen, bisnesympäristön parantaminen, yli kolmannes osa Kosovan tuloista tulee eurooppalaisista tulleista – ja se ei tietenkään ole kestävää. Eli jo nyt täytyy miettiä, miten tätä järjestelmää voidaan muuttaa, jotta voidaan luoda uuset olosuhteet. Korkean työttömyyteen täytyy puuttua ja nämä ovat tarpeellisia toimia, joille ei ole vaihtoehtoja Kosovossa. Ja meidän täytyy vaikuttaa siihen, että alueella on rauhaa, vakautta ja tulevaisuuden näkymiä ihmisille, jotta he myöskin voivat pysyä alueellaan, eivätkä joudu sitten muuttamaan muualle Eurooppaan. Kiitoksia. Thank you. Now... Kiitoksia. Nyt ministeri Kunders saa tehdä neuvoston puolesta johtopäätöksiä. Olkaa hyvä. Thank you very much, honorable uh, members. Uh, Paljon kiitoksia kunnianarvoiset jäsenet, puhemies, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin ensin osoittaa vilpitöntä kiitollisuutta esittelijä Lunacekia kohtaan. Hän on tehnyt merkittävää työtä liittyen tärkeään alueeseen eli Kosovoon. Kosovolla on pitkä väkivaltainen historia, kuten tiedätte. Tähän on täälläkin viitattu ja täten on oikein sanoa, että me, jos me katsomme vuoteen 1999 ja suhteessa siihen edistystä on tapahtunut. Välillä on ylämäkiä, välillä alamäkiä, mutta Euroopan unioni tulee jatkamaan Kosovon tukemista läsnä olemalla kentällä. Mutta tietenkin pääasiallinen vastuu edistyksestä on Kosovolla, sen johtajilla ja instituutioilla ja kansalaisyhteiskunnalla. Uudistukset ovat välttämättömiä ja johtajien täytyy ottaa vastuuta kansalaisten etujen nimissä. Eli tarkoituksena ei ole ainoastaan miellyttää Euroopan unionia, vaan uudistukset täytyy tehdä sen takia, että niistä on hyötyä Kosovolle. Poliittinen kriisi, no tietenkin me seuraamme tilannetta huolestuneina, Monet teistäkin ovat tehneet huomioon siitä, että väkivalta poliittisessa tarkoitusperissä ei ole hyväksyttävää. Haasteisiin täytyy tarttua, jotta päästään todelliseen poliittiseen dialogiin. Esittelijä viittasi myöskin perustuslakituomioistuimeen, kuten tiedämme, niin hän on sanonut, että nämä serbienimistöisten yhteisöjen järjestö tulisi perustaa perustuslain mukaisesti ja nyt täytyy konkreettisesti sitten täytyy tämän järjestön peruskirjaa työstää lain puitteissa. Te puhuitte myöskin Kosovon EU-haaveista ja tietenkin kuulin täällä myöskin toiselta puolelta salia huomioita anti-islamistista kieltä. Sillä ei ole mitään tekemistä tänä päivänä käydyn keskustelun kanssa ja neuvoston edustajana todellakin vetoaisin teihin, jotta pitäytyisitte keskustelun alla olevassa aiheessa eikä syyllistyttäisi syrjivään käytökseen. Tämä prosessi perustuu ehtoihin. Tietenkin me toivomme, että prosessissa onnistutaan ja kuten Lunacekin sanoi, on edistys tapahtunut, mutta se ei ole riittävää ja nyt täytyy sitten kiihdyttää toimenpiteitä. Ymmärrän Kosovon kansalaisten toivetta pystyä matkustamaan ja komission jäsen Haan mainitsi myöskin korruptiovastaisen taistelun, järjestäytyneen rikollisuuden vastainen taistelu, oikeuslaitos ja niin edelleen. Nämä ovat niitä ehtoja. Me tulemme tukemaan Kosovoa sen ponnisteluissa taloudellisella avulla, oikeudellisella tuella, EULEXin kautta ja tietenkin me sitten odotamme Kosovolta sitä, että se täyttää sitoumuksensa ja tämä tarkoittaa loppujen lopuksi sitä, että Kosovon kansalaiset voivat matkustaa vapaasti, kuten kaikki muutkin eurooppalaiset. Ja sitten ehkä lopuksi haluan painottaa sitä, kuinka tärkeää on, että tämä vakaus- ja assosiaatiosopimus astuu voimaan. Neuvoston täytyy tehdä päätös ja tämä tullaan todennäköisesti tekemään 12. helmikuuta ja sitten tämä astuisi voimaan kuukausi tästä eteenpäin. Ja, eli ensimmäinen huhtikuuta tai ensimmäinen toukokuuta tämä voisi olla mahdollista. Paljon kiitoksia. Thank you, minister. Kiitos arvoministeri. Tähän päättyy keskustelu tästä aiheesta. No,